nokeutettu teknologia kolmansissa maissa. Nyt neljä minuuttia myös kollega Saakkelle. Olkaa hyvä. Yes, it's working. Techno- niin, kyllä tämä nyt toimii. Teknologia on hieno juttu. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja ja hyvät kollegat. Oikein nautin kovasti tähän mietintöön liittyvistä keskusteluista ja neuvotteluista. Kiitän teitä kovasti. Haluaisin kiittää ihmisiä kaikkialta maailmassa. He ovat antaneet monia merkittäviä ehdotuksia minulle myös nettisivujen kautta. Ja ulkoasianvaliokunnassa on äänestetty tästä tekstiluonnoksesta ja huomenna sitä äänestetään täällä täysistunnossa ja näiden tarkistusten kautta teknisestä tulee paljon, teksti tulee paljon vahvempi. Teknologialla on paljon merkitystä ihmisoikeuksille. Niillä voidaan parantaa ilmaisun vapautta, liitty, kokoontumisvapautta. Voidaan myös kertoa paremmin ihmisoikeusloukkauksista ja paljastaa korruptiota. Tässä on hyödytty ö, avoimesta internetistä ja ö, matkapuhelimista. Humanitaarinen apu, kriisiapu yhä enemmän on riippuvaista teknologiasta. Kuitenkaan te- Kuitenkin teknologiset järjestelmät, niitä voidaan käyttää ja niitä käytetään väärin. Niitä käytetään myös ö, ihmisoikeusloukkauksiin, sensuurin kautta, ihmisten jäljittämisen kautta, ö, salakuuntelun avulla ja niin edelleen. Teknologisten erityispiirteiden lisäksi myös konteksti, jossa tietotekniikkaa käytetään, suurelti, suurelti määrittää sitä, edistetäänkö vai loukataanko tällä ihmisoikeuksia. Nyt tämä myös riippuu siitä maasta, mistä on kyse, minkälaisia oikeudellisia välineitä on käytössä. Nämä kontekstuaaliset seikat, niitä pitäisi hyvin huolella arvioida EU-politiikassa. Tässä tarvitaan enemmän avoimuutta, koska tämä on äärimmäisen tärkeää niin turvallisuuden kuin ihmisoikeuksien kannalta. Usein tässä on väärä vastakkainasettelu turvallisuuden ja vapauden välillä. Ja samalla perustellaan turvallisuuden parantamisella ihmisten vapauksien rajoittamista. EU:ssa tehtyjä järjestelmiä ei pitäisi valvomattomilla markkinoilla myydä. Olen aivan varma siitä, että me täällä Euroopan unionin toimielimissä, Euroopan ulkoasianhallinnossa taistelemme kovasti omien kansalaistamme, omien diplomaattiamme, omia, omia tietojemme suojelemiseksi näillä samoilla järjestelmillä, joista keskustelemme täällä. Rikollisjärjestöt, tietojärjestelmät, kaikessa käytetään EU-ssa valmistettua tekniikkaa. Euroopan unionin ulkopolitiikan uskottavuus suoraan heikentyy sillä, jos italialainen yritys saa lisenssin myydä Sudaniin, esimerkiksi Sudaniin sellaista tekniikkaa, joka on haitallista. Vielä pahempaa on se, että ihmisoikeusaktivistit äh, Meksikossa, Egyptissä, Turkissa, Venäjällä, he tarvitsevat suojaa EU-politiikan kautta, eikä heitä, heitä pitäisi vahingoittaa EU-valmisteisella teknologialla. Näin ollen EU-politiikan täytyy valtavirtaistaa ihmisoikeuspolitiikassa myös teknologian valmistusmallit. Tässä täytyy aina pitää huoli ihmisoikeuksista. Tässä mietinnössä on monia konkreettisia ehdotuksia. Yksi voimakas suositus, että ei pitäisi olla mitään kieltoja näiden suojauskoodien antamiseksi eteenpäin. Meidän EU-politiikassa täytyisi pikemminkin kouluttaa ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia ja niin edelleen niin, että heillä on osaamista ja mahdollisuuksia suojella itseään ja viestintäänsä. Euroopalla on mahdollisuus ja sillä pitäisi olla kunnianhimoa toimia maailmanlaajuisena johtajana niin, että teknologialla voidaan hyödyttää ihmisoikeuksia. Tämä on mahdollista vain, jos me johdamme esimerkin avulla. Oikein paljon. Kiitoksia. Seuraavana Catch the Eye-menettelyyn ja nyt jo ilmoitan, että viisi puheenvuoroa annan näiden mietintöjen käsittelyjen yhteydessä. Nyt minuutin puheenvuoro kollega Pultsakalle ja muistutaisin, että ne, jotka ovat aikaisemmin jo puheneet, eivät välttämättä aina saa seuraavissa keskustelussa puheaikaa, mutta yritän toimia mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Joten olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää teitä tästä mietinnöstä. Mielestäni se on erityisen tärkeä ja menee oikeaan suuntaan. Kyse on siitä, kuinka paljon varoja me olemme valmiita käyttämään oman tunnon myymiseksi, kuinka paljon yritykset ovat valmiita myymään oman tuntonsa. Tämä koskee myös yrityksiä, jotka ehkä tekevät sellaista työtä, joka on yleisesti mahdotonta Tsekin tasavallassa tai Euroopan unionissa. Mietintö käsittelee myös sitä, miten voi ihmisoikeuksia siirtää muihin maihin. Meidän pitää käydä tästä tiukka keskustelu mielestäni. Kyse on perusihmisoikeuksista, ne ovat universaaleja ihmisoikeuksia ja ne ovat niin arvokkaita oikeuksia, että ne ovat työllisyys- tai BKT-asioiden yläpuolella. Ei tietenkään koko maailma ole samaa mieltä kanssamme tästä ja siksi meidän täytyy löytää jonkinlainen tasapaino. Thank you. And now for one... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kaputo, yksi minuutti presidente. Kiitos puhemies. Päätöslausuma esitys ottaa esille riskit, joita liittyvät ihmisoikeusloukkauksiin uuden teknologian käytössä, varsinkin internetissä. Ja se tuo selväksi sen, että jonka minä olen itsekin tuonut esille omissa kysymyksissäni, tässä on paljon kysymysmerkkiä, koska tässä on selvästä sisäänrakennetusta riskistä teknologiassa. Jos ei tätä hänellä kunnolla voi olla, että on aivan mahdotonta harjoittaa minkälaista valvontaa jälkikäteen, vaikka pitää paikkaansa, että ihmisoikeusasioissa se, että käytetään tekniikkaa hyvin tarkoituksiin, voi olla kuitenkin, että moni on haavoittuvampi ja altteempi vaaroille. Meidän täytyy miettiä myös laitonta käyttöä laillisen käytön yhteydessä. Sen meidän täytyy kattaa kaikki näkökohdat, myös se, joka on yhteisessä käytössä ilman, että siinä eh, sivutetaan asiaan liittyviä vähäisempiä kysymyksiä. Tämä edellyttää, että siinä ovat mukana kaikki vastuutahot, hallitukset, kansallisyhteiskunta, yksityinen sektori ja käyttäjät. Thank you. For one minute, Mr. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Jakovic, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies Haluaisin onnitella rouva Shakea tästä mietinnöstä. Heti alkuun haluaisin todeta, että internet on luonnollisestikin avannut suuria uusia vapauden alueita. Kuitenkin tämä muistuttaa minua Alfred Nobelista, joka keksi dynamiitin rauhan tarkoituksiin, mutta muihemmin. Myöhemmin tätä käytettiin, kuten tiedämme, sodassa. No tilanne on samankaltainen internetin suhteen. Sillä avattiin aivan uudenlaisia vapauden, avoimuuden alueita, mutta ny- mukaan tuli myös uusia mahdollisuuksia käyttää väärin internetiä, toten diktatuureissa. Me tiedämme, että EUlla on kaupankäyntiä ja hyviä sopimuksia näiden maiden kanssa. Tässä mietinnössä hyvä on se, että siinä varoitetaan mahdollisesta tulevaisuuden väärinkäytöksistä ja toivottavasti komissio hyödyntää tätä mietintöä tulevaisuudessa. Ja seuraavana edustaja Hautala, yksi minuutti. President, ähm... Arvoisa puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, on kiistaton fakta, että tietoteknologia liittyy ihmisoikeuksiin. Siitä on sekä hyötyä viestinnän näkökulmasta katsottuna ja tiedon välittämisestä ihmisoikeusloukkauksiin liittyen, mutta siitä on syntynyt myöskin eräänlainen ansa ihmisoikeusaktivisteille. Kollega Saake on laatinut erinomaisen tekstin, jota meidän on puolustettava äänestyksessä. Meidän täytyy vain tunnista, tunnustaa se, että yritysten eurooppalaistenkin yritysten monimutkainen tehokkuus on aiheuttanut ongelmia, koska ihmisoikeusrikkomuksia on sattunut Uzbekistanissa, valko ja monissa muissa maissa. Tarkoitan tässä Telia, Sonera, Nokia, Siemens kaltaisia teleoperaattoreita. Tekstissähän sanotaan, että palvelun tarjoavat ja verkoston tarjoajat joutuvat kertomaan yhteyksistään eri Äh, sortaviin hallintoihin. Ja meidän täytyy myöskin suojella ilmiantajia. Mr. Ar- Kiitoksia seurana edustaja Arno. Yksi minuutti. There's actually uh, quite got lots of good stuff in Oikeastaan mietinnössä on hyvääkin paljon. Varmasti täytyy kuitenkin välttyä tarpeettomalta sensuurilta, varsinkin internetissä, vaikka henkilökohtaisesti uskon kuitenkin, että se hallitusten toimin toteutuu paremmin kuin määrämällä Brysselistä käsiin. Mutta haluaisin teidän kiinnittävän huomiota kohtaan 17 mietinnössä. Siinä kohdassa on puhetta siitä, miten kaupassa tätä käytetään. Kyse on meidän läntisistä arvoistamme muissa maissa osana kehittyviä kansakuntia. Tätä ei pelkästään voi pitää hyväksyttävänä, vaan se on ylimielistä. Mukaan me tietäisimme paremmin kuin kehitysmaat, minkälaisia heidän lakinsa pitäisi olla. Että me voimme, heidän pitäisi tehdä. Tässä loukutaan heidän itsemääräämisoikeuttaan, enkä voi tukea mietintöä, jossa on tällaisia muotoiluja. Thank you, and I'll give the... Kiitos. Ja seuraavana vastausvuoro komission jäsenelle Timmermansille. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Schaffia tästä loistavasta mietinnöstä. Tässä voitaisiin ajatella kirjoituksia eh, modernista teknologiasta ja sen huonosta puolesta. Mietinnössä on erittäin oikean aikaan tulevia, joskus hyvin haastaviakin ajatuksia ja toimintasuosituksia. Komissio puoltaa sitä, että tässä toimitaan enemmän ja että varmistetaan myös hyvä internethallinnointi. Sama viesti löytyy myös digitaalisesta, digitaalisten yhteismarkkinoiden strategiasta ja komission tiedonannosta. EU haluaa kaikessa toiminnassaan ulkosuhteiden hallinnoinnissa viedä eteenpäin ihmisoikeuksia. Kun otetaan huomioon, miten tärkeää tietoteknologia ja internet ja, ja matkapuhelimet ovat tänä päivänä, ihmisoikeuksien suojeleminen ja edistäminen verkossa ja verkon ulkopuolella. Nämä ovat asioita, jotka ovat avainasemassa, kun halutaan maailmanlaajuisesti edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Tämän vuoksi olemme yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että tietoteknologia on avainasemassa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien edistämisessä ja puoltamisessa. Me myös jaamme samaisen huolen esittelijän kanssa siitä, että tietyt ihmisoikeudet, eritoten ihmisoikeudet, ilmaisuvapaus ja tiedonsaannin vapaus ja yksityisyyden suoja, nämä ovat joutuneet loukkauksien kohtuu, kohteeksi esimerkiksi sensuurin takia tai laittoman tiedonkeruun takia. Eritoten silloin, kun näitä toteutetaan laittomia tarkoituksia varten suuressa määrässä. Meidän täytyy yhdessä suojella ihmisiä oikeuksia ja perusoikeuksia. Meidän täytyy edistää demokratian valvonnan mahdollisuuksia ja tukea niitä tahoja, jotka käyttävät oikealla tavalla tietoteknologiaa. Tämä on hyvin selkeästi EUn linjojen mukaista. Me olemme vahvasti sitoutuneet meidän suhteissamme edes eh, viemään eteenpäin suuntaviivien täyttämistä. Komissio vahvasti näin ollen tukee ja on iloinen YK on erityis asiantuntijan raporttia yksityisyyden suojasta. Täytyy varmistaa se, että vastauksemme terroristihyökkäyksiin ei vaikuta kielteisesti perusoikeuksiin eritoten ilmaisuvapauteen ja yksityisyyden suojaan. Tässä on tänä vuonna teksteissämme tullut hyvin selkeästi, että komissio tulee tarkasti tarkastelemaan näitä turvallisuustoimia ja niiden vaikutusta yksityisyyden suojaan. EU haluaa vahvasti tukea ja auttaa riippumattomia toimittajia, ihmisoikeusaktivisteja niin, että he voivat käyttää tietoteknologiaa vapauden puolustamiseksi. Meillä on kaksi itsenäistä riippumatonta hanketta hanketta, joilla, joita Euroopan parlamenttikin tukee. Rak- tässä hankkeessa tuketaan EU, tuetaan EU ja sen naapurimaiden median vapautta ja autetaan toimittajia esimerkiksi digitaalisen koulutuksen avulla. EU haluaa estää autoritaarisia hallituksia hyödyntämästä tietoteknologiaa esimerkiksi ihmisoikeusaktivistien jäljittämisessä Syyriassa. Sanktioiden osalta EU tarkastelee uudelleen vientimääräyksiänsä sellaisten tekniikoiden osalta, joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien loukkaamiseen. 2014 joulukuussa me otimme tähän tarkasteluun mukaan erilaisia ohjelmia ja internetin käytön valvonta teknologioita. Ja me haluamme edelleen laajentaa vientivalvontaa sellaisten teknologioiden osalta, joita voidaan käyttää esimerkiksi internetin käytön valvontaan ihmisoikeuksien loukkaamiseksi. Aivan kuten Vashake aivan oikein tässä mietinnössä toteaa, on välttämätöntä valtavirtaistaa ihmisoikeuksien edistäminen kaikessa EUn ulkoisessa toiminnassa. Komissio ja ulkoisia hallinto tekevät yhdessä työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tietoteknologialla voidaan globaalisti edistää vapautta. Ja hyötyjen hyödyistä kiinni pitäminen on meidän kaikkien velvollisuus. Yksityisen sektorin, hallitusten, yksilöiden, erilaisten järjestöjen velvollisuus. EU haluaa toistaa sitoumuksensa edistää tietoteknologian vapaata ja asianmukaista käyttöä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komissaari. Keskustelu päättyy tähän. Huomenna äänestys.